Yeah, just while, just while we're sitting here. Kun nyt tässä istutaan ja odotellaan komission edustajaa, joka on tuolla liikenteessä jumissa, niin Zimbabwesta on tulossa demokratiatukiryhmän erityiskokous ja meidän valiokuntamme osallistuu siihen. Siinä on kyse tällaista vaalitarkkailuasiasta 18.45 tänään jossakin. En tiedä sitä kokoustilaa, mutta joku varmaan kertoo. A3G2 A3G2 kello 18.45, jos haluatte Zimbabwesta käydä keskustelua. No niin, nyt kollegat, siirrytään kohtaan 23. DV-valiokunnan esityslistalla tässä on kyseessä yhteiskokous budjettivaliokunnan kanssa. Minulla on ilo jakaa tämä puheenjohtajuus kollegani edustaja Artyin kanssa, joka on budjettivaliokunnan puheenjohtaja ja täällä salissa on myös ihmisiä, jotka ovat yhteisesittelijöitä lainsäädännössä, joka koskee tätä ulkoista investointiohjelmaa. Puheenaiheena meillä tänään on investointi, ulkoisen investointiohjelman edistyminen. Tästä lainsäädännöstä sovittiin kolmen valiokunnan kesken ja etukäteistä pidettiin hankalana järjestelynä, mutta yhteistyö toimi oikein hyvin. Ja nyt haluamme sitten tietää, että miten hyvin lainsäädäntöä on saatu pantua täytäntöön. Monsieur puheenvuoron saa puheenjohtaja Artui. Budjettivaliokunnan nimissä, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Pitää paikkansa, että vuoden 2017 aikana AFET-budjetti ja DV-valiokunta ovat tehneet kovasti yhteistyötä. Kolme esittelijää sai aikaiseksi aivan huimaa tulosta. Tämä on rohkaisut meitä, sillä katsoimme, että näin saamme kattavan vastauksen. Ja tämän näimme ulkoisessa investointiohjelmassa sellaisen välineen, jonka kautta voimme saada jonkinlaisia ratkaisuja maahanmuuttokysymyksiin. Euroopan on rohkeasti vastattava näihin ongelmakohtiin. Nyt meillä on paljon toivoa siitä, minkälaisia ratkaisuja voimme saada aikaan. Haluamme parempaa synergiaa eri välineiden välille. Haluamme mukaan myös uusia toimijoita. Toivomme, että suunnitelma tai ohjelma voi toimia myös jonkinlaisena vivuttajana tavallaan, että saamme poliittisia ratkaisuja, hallinnollisia ratkaisuja, erityisesti kun ajattelemme kumppaneitamme Afrikassa. Tässä ne ensimmäiset kysymyselementit, joihin haluaisimme komissiolta vastauksia. Kiitos puheenjohtaja siitä, että voimme olla mukana tässä valiokuntien yhteisessä kokouksessa. Kun tästä lainsäädännöstä neuvoteltiin, niin parlamentti peräänkuulutti paljon sitä ajatusta, että tämä ei ole jälleen uusi lainarahasto, vaan sillä niitä on jo riittävästi, vaan rahaston pitäisi pyrkiä vähentämään köyhyyttä, joka on kehityspolitiikan tavoitteita ja sen pitäisi tavoitella sellaisia kohteita, joita muut lainavarastot eivät, äh, lainarahastot eivät tavoita. Mutta nyt sitten pidemmittä puheitta annan puheenvuoron Marjatta Jagerille, joka äh, on hypännyt täällä edes takaisin eri kokouksesta toiseen. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja arvoisat jäsenet, mukava tosiaan jälleen toista kertaa puhua tässä valiokunnassa tänään. Ja tietenkin komissio on erityisen tyytyväinen voidessaan käydä tätä keskustelua kanssanne ulkoisen, ulkoisesta investointiohjelmasta, josta kävimme yhdessä neuvottelut kolmen valiokunnan kanssa – ihan ennätysajassa voidaan sanoa. Ja komissio on parlamentille erittäin eh, kiitollinen tuesta neuvottelujen aikana. Neuvottelut on nyt eh, päätetty menestyksekkäästi. Syyskuussa asetus astui voimaan. Olitte strategisessa johtokunnan kokouksessa paikalla ja tämän jälkeen olemme julkaisseet kaksi hakukierrosta, äh, ensinnäkin kestävä energia äh, ja, sit, ja PK-yritykset ja toinen ää, äh, hakukierros päättyi maatalous, digitaaliala ja kaupungit maaliskuun lopussa. Ja on mukava kertoa teille, että ulkoinen investointiohjelma – on ollut suuri menestys. Puheenjohtaja 12 kumppania instituutiota on ehdottanut investointiohjelmia näiden viiden investointiikkunan puitteissa, jotka äsken mainitsin. Kaiken kaikkiaan 46 ehdotusta tähän mennessä ja kaksi on vielä tulossa. Ja näiden arvo on kaiken kaikkiaan 3,5 miljardia euroa meidän viiden ikkunan osalta. Siis naiset näistä herrat, muistanette, että puolitoista miljardia meillä on takuussa, joten odotukset on todella ylitetty jopa kaksin kert- kaksikertaisesti. Ja tosiaan äh, kyse on mikroyrityksistä, pekoyritys, äh, pekoyrityksistä sitten 14 pipseille ja energia 16 ehdotusta. Yli miljardi kolmeen muuhun, äh, viisi maatalous, kaupungit kuusi ja digitaalisoiminen Suominen neljä ehdotusta. Tällä hetkellä komissio arvioi näitä ehdotuksia ja valintakriteerit ovat objektiiviset kriteerit, niin nehän olemme yhdessä asetukseen muotoilleet. Päätöksiä on odotettavissa touko-kesäkuussa. Tekninen arviointikokous, ensimmäinen sellainen pidetään 27. päivä, eli nyt perjantaina se koskee kahta ensimmäistä ikkunaa. Ja sitten kun on käyty keskustelua operatiivisen johtokunnan kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa palaamme asian 26. strategisessa kokouksessa. Eli tarkoitus on allekirjoittaa kumppanien kanssa ensimmäiset takuusopimukset syksyllä ja aloittaa täytäntöön pano EFSD 2018 vuoden aikana ennen vuoden loppua äh, ihan asetuksen määräysten mukaisesti. Minä voin jatkaa jatkamasta päästyönikin, mutta näen, että Katarina Mateno on nyt myös paikalla kollegani toisesta pääosastosta ja voin vakuuttaa, että ulkoinen investointiohjelma toteutetaan tiivissä yhteistyössä edustustojen kanssa, eh, komission päämainen edustustojen välillä ja haluamme tietenkin rakenteellista vuoropuhelua eh, paikallistahojen tahojen kanssa ja tietenkin eurooppalaisten sidosryhmien kanssa, jotta voimme havaita merkittävimmät esteet yksityisille investoinneille ja parantaa investointi-ilmapiiriä ylipäätään. tosiaan kun näitä PIPS-hakemuksia tuli niin suuri määrä, niin komissio pyysi jäsenvaltioita osallistumaan ja lisäämään määrärahoja tai lisäämään varoja tähän takusummaan. Ja nyt olemme saaneet EIP vielä Virolta, Tsekin tasavallalta ja Saksalta ja sitten vielä Piljan Melindaa Gates-säätiöltä lisärahoitusta. Ja toivomme, että muutkin kumppanit, eh, jotka ovat investoineet EP, tulevat eh, näin tekemään myös jatkossa. Nyt puheenjohtaja, olen käsissä ne voin jatkaa esitystäni, mutta ehkäpä olisi pikemminkin reilua, että kollegani mielpääosastolta voisi jakaa tämän menestystarinan kertomuksen kanssa, niin Defcon niin olemme tehneet erinomaista yhteistyötä, niin kuin kaikki muutkin komission yksiköt. Ja teemme kovasti töitä nyt sitten myös toisen ja kolmannen pilarin suhteen, tekninen tuki siis ja tietenkin sitten poliittinen vuoropuhelu ja kaikkien välineiden hyödyntäminen, jotta investointisuunnitelmasta tulee menestys. Kiitos paljon. Kiitos todellakin. Ja DG Heron täällä, haluatteko lisätä jotain? Um, Marietta, uh... Kiitos paljon. Kuten Marietta totesi, niin tämä ei ole pelkästään yhteisyritys meidän kesken komission pääosastoissa, vaan myöskin parlamentin kanssa ja pääosan näytelleet esittelijät ovat täällä paikalla ja he olivat saattamassa tätä lasta maailmaan. Nyt ollaan vasta alussa tässä hankkeessa, mutta sen saama vastaanotto ja kumppaniinstituutioidemme valmius tehdä yhteistyötä kanssamme ovat todellakin merkkejä siitä, että se on tähän mennessä ollut oikein menestyksekäs. Jotkin ehdotukset ovat vahvempia kuin toiset, mutta todellakin paljon innovaatiota on ilmassa. Esimerkiksi sellaisia, jotka kohdistuvat erityisesti maahanmuuttajaväestöön, diasporaa, tilanteisiin ja tänä perjantaina käydään kahdesta ensimmäisestä ikkunasta, jotka koskevat mikro- ja pk-yrityksiä sekä kestävää energiaa ja yhteenliitettävyyttä. Käydään noita teknisiä keskusteluja siis tänä perjantaina ja myöhemmin toukokuussa sitten kolmesta muusta ikkunasta vastaavia. Meillä on nyt oikein hyvä perusta siihen, että saadaan todellakin edistystä aikaiseksi ruohonjuuritasolla. Tässä on nyt tällainen tilanne meillä kaikilla, että, että työntekijänsä opettaja opimme jatkuvasti lisää, mutta meillä pitäisi kyllä olla sellainen resepti nyt käsillä, jolla saadaan onnistunut lopputulos aikaiseksi jatkossa. Sitten Nierin, osas, Nierin puolesta totean, että meillä on paljon kumppaneita, joiden puoleen olemme kääntyneet ja innovoimme tällä alueella myöskin tuemme poliittisia toimintoja ja investointitoimintoja ja kuten Marjatakin totesi, niin hyvin paljon on käyty myöskin poliittista vuoropuhelua kumppanimaidemme kanssa sekä investointi-ilmastoasioista että laajemmista poliittiseen ympäristöön liittyvistä asioista. Päätän nyt tähän, mutta vastaan mielelläni kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos paljon. Meillä, meitä voisi kiinnostaa se, että minkä tyyppisiä hankkeita ja missä on nyt tulossa. Ehkä esittelijät haluaisivat kysyä jotakin. Kukaan, aida, kukaan ensin. For the information. Kiitos näistä tiedoista. Gracias, presidenta. Sí, yo tengo... Kiitos puheenjohtaja. No, minulla on jokunen kysymys. Niin kuin puheenjohtaja oikein äh, hyvin äh, asian jo ilmaisi, niin jos voisimme saada konkreettista tietoa siitä, minkälaisia hankkeita on ehdotettu, niin se olisi kiinnostavaa. Ja sitten toinen kysymykseni, johon osittain jo vastattiinkin, äh, se, että jotkut jäsenvaltiot ovat siis luvanneet lisärahoitusta, kuinka paljon äh, ovat äh, tai kuinka suurella summalla ovat valmiit takamaan näitä hankkeita. Ja sitten kun näitä investointiikkunoita ajatellaan, miten varmistetaan se, että kaikki asettamamme kriteerit toteutuvat esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen, tämä 28 prosentin raja ja sitten vähiten kehittyneet maat ja muistutamme myös säännöistä jotka liittyvät äh, maihin, jotka eivät ole valmiit tekemään yhteistyötä. Äh, ja äh, sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen. Komission ehdotustahan vielä odotellaan ja olemme täysin huhujen varassa, mutta olemme kuulleet aika perusteltuja huhuja siitä, että meillä tulee olemaan yksi ainut ulkoinen investointiohjelma, joka ikään kuin kerää alleen sitten kaikki kestävän kehityksen mm, tavoitteet. Kiitos. Fonseca. Kiitos puheenjohtaja. Sikäli kun tiedän, niin investointipankin tulisi antaa kirjallinen lausuntonsa pankkialaan liittyvistä kysymyksistä. Nythän keskustelemme investointiikkunoista ja niiden edistymisestä. Ilmeisesti komissio on nyt saanut tällaiset kannanotot. Mitkä ovat pääsuosituksia? Onkohan ne julkaistu? Ja ovatko ne myös parlamentin käytettävissä? And, uh, secondly... Toiseksi Mainitsitte, että paljon ehdotuksia on jo saatu. Voiko komissio olla luottavainen sen osalta, että huomattava osa takuista käytetään vähimmän, vähiten kehittyneissä maissa? Kiitos. Just, just add, add a question which I... Minäkin lisäisin kysymyksen, joka olisi varmaan pitänyt muistaa. Kun laadimme tätä lainsäädäntöä, niin jos jäsenvaltiot osallistuvat näihin rahastoihin, niin saavatko ne jotakin erityisoikeuksia? Ja miten sitten Bill ja Melinda Gatesin säätiö, onko se ainoastaan lahjoittaja vai mitä, mitä siellä oikein tapahtuu tässä mielessä? Haluaako joku vielä esittää kysymyksiä? Jos ei, niin voitte vastata kysymyksiin. Marjata, ole hyvä. I mean, I can... Kiitos Linda. Voin kyllä näyttää projektien tai hankkeiden luettelon ja voisin myös luetella ne kymmenet pipsit tässä, mutta se ei ole mahdollista, koska meillä ei ole aikaa siihen. Kuten Katariina sanoi, on hyvin paljon innovatiivisia hankeesityksiä, esimerkiksi tällainen osallistava hanke diaspora-tilanteessa – ja siltä kantilta, että, että muutto hyödyttää mutkan kautta myös lähtömaiden taloutta. Sitten on sellaisia hankkeita, joissa ehdotaan yksityisen sektorin salkkujen osittaista arvopaperistamista ja sitten esimerkiksi Sambiaa koskevia kestävän energian projekteja tällaisena pilottihankkeena. Sitten on myöskin naapuruushankkeita paljon. maan tieteellinen tasapaino on säilytettävä tietenkin. Lisäksi täytyy varmistaa se, että kaikkia asetuksen kriteerejä noudatetaan täydellisesti, ei pelkästään sitä, joka koskee ilmastonmuutosta 28 prosenttia, vaan pitää ottaa huomioon myös sukupuolten välinen tasa-arvo ja muut painopisteet. Ja pitää muistaa se tavoite, että erityisesti vähiten kehittyviin maihin keskitytään ja tällaisiin haurassa tilassa oleviin ympäristöihin. Se, miten se tapahtuu, niin laveasti sanoen 30 prosenttia pitää mennä vähiten kehittyviin, kehittyneisiin maihin ja 25 prosenttia sitten hauraille alueille. Ja meidän on teille ja muille sidosryhmille osoitettava se, että nämä objektiiviset perusteet, valintaperusteet täyttyvät ja nimenomaan ne täytäntöönpanokriteerit, joita asetuksessa on asetettu, sekä muut velvoitteet, joita prosessissa on asetettu. Sitten nämä rahoituspuolen asiat ja lahjoitukset. Totta kai haluaisimme, että useammat jäsenvaltiot osallistuisivat. Ja puheenjohtaja kysyy, että kuinka paljon rahaa on tullut. Olisin halunnut sen tiedot pitää itselläni, mutta enköhän nyt voi teillekin paljastaa. Kyseessä on symbolinen lahjoitus, mutta se on kuitenkin alku. Eli 100 000 Virosta, 300 000 Tsekin tasavallasta, miljoona Saksasta, Bill ja Melinda Gatesin säätiö on ilmoittanut 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lahjoituksesta, eli 42,5 miljoonaa euroa laskelmieni mukaan. Tällä hetkellä ja kuten sanoin, niin odotamme vielä, että muutkin jäsenvaltiot hyppäävät vielä kelkkaan. Gatesin ja muiden lahjoitukset ovat eko GOR-asetuksen mukaisia ja meidän on jokainen lahjoitus hyväksytettävä strategisessa johtokunnassa ja sen on tehtävä päätös. Ja sitten tämän päätöksen jälkeen voimme hyväksyä tai hylätä lahjoitustarjouksen. Ja sinähän olet myös mukana tässä strategisessa valiokunnassa ja me luotamme kyllä teidän kantaamme ja, ja tukeenne, mutta Jälleen totean, että asetuksen artikloissa on äh, määritelty näitä asioita ja on todettu, että jäsenvaltiot voivat korvamerkitä äh, lahjoituksia tietyille alueille tai sektoreille, niinhän siellä sanotaan, mutta, mutta lahjoituksilla ei ole minkäänlaista ensisijaisuusasemaa tai vastaavaa päätöksenteossa, jos sitä tarkoitit. Ja nyt sitten eh, tästä eh, GTECistä. Eh, se on tällainen tekninen apuväline komissiolle ja voimme antaa tietoja investointiikkuneista, mutta emme yksittäisistä hankehakemuksista tai esityksistä. Ja nämä näitä GTEC-neuvotteluja on nyt käyty puoli vuotta jo EIPn kanssa. Ja se neuvottelujen alkuvaihehan oli aika monimutkainen, jos nyt näin sanotaan, ja monimutkaisia kysymyksiä on edelleenkin pöydällä. Mutta haluaisin julkisesti komission nimissä ilmaista toiveikkuuteni siitä, että Toivomme, että huhtikuun loppuun mennessä, eli tällä viikolla saataisiin sopua aikaan ja saataisiin sitten GTEKiltä vaikutusten arviointi vielä toukokuun aikana, kuten kuvasin esitykseni alussa, mutta Katarina varmasti haluaa vielä lisätä jotakin. Ennen kuin Katarina saa puheenvuoron, niin kysyisin vielä selvennystä, ja siellä on myöskin jatkokysymys, mutta selvyyden vuoksi vain tiedän, että puhumme tästä kolmikannassa, mutta minä olen nyt jäsenvaltio ja lahjoitan miljoona euroa. Olen vaikka Saksa, mutta en voi määrätä, että minne tuo miljoona menee. Näinkö? Onko mitään mahdollisuutta? valvoa sitä, mitä näillä eri rahastoilla tehdään tai mitä kautta näitä lahjoituksia annetaan, sillä Saksa nyt joka tapauksessa lahjoittaisi tämän miljoonan ja nyt se sitten vain päättää tehdä sen tämän rahaston kautta. Ja minä kysyn, että mikä on se lisäarvo, jota lahjoittaja saa siitä, että se lahjoittaa nimenomaan tämän rahaston kautta? Onko se jotenkin koordinoidumpi toimintatapa? Ja sitten yksityiset rahoittajat. No Gatesilahjoitushan on ihan valtavan hieno. Se on 42,5 kertaa suurempi kuin Saksan, Saksan lahjoitus. Mutta Saksa nyt varmasti on lisäämässä omaa rahoitustaan, niinhän sitä aina sanotaan. Mutta saavatko yksityiset lahjoittajat sitten yhtään vaikuttaa siihen, mitä heidän rahoillaan tehdään? Strateginen johtokuntahan on olemassa jostakin syystä ja onko sillä mitään sellaista roolia, että se voisi yhtään päättää, mihin näitä rahoja ohjataan. Jos tähän saisi selvyyttä, niin se olisi hienoa. And if they earmark. Ehkä voin vielä selkeyttää, Linda, vaikka nämä korva merkittäänkin nämä varat, niin kaikki kaikki asetuksen kriteerit, ne objektiiviset kriteerit, joita teemme pipsien valitsemisessa, niitä kaikkia sovelletaan myös jäsenvaltioiden tai muiden lahjoittajien tai muiden maksajien korvamerkitsemiin hankkeisiin. Eli muussa tapauksessahan ää, äh, tämä olisi kyllä iso virhe. Eli äh, kun me olemme vastuussa tästä kokonaisuudestaan huolehdimme siitä, että objektiivisia kriteereitä sovelletaan aina ja kaikkialla. Jos äh, nämä otetaan olemassa olevista äh, varoista, niin on aika vähän, mm, mitä me voimme asialle tehdä, mutta itse asiassa Brygel-konferenssissa äh, juuri vietin lounas tauko, niin kyse oli tästä uudesta arkkitehtuurista, uudesta kehityspolitiikasta globaalistuneessa maailmassa ja innovatiivisesta rahoituksesta. Eli nyt puhutaan siitä, että meillä ei ole kylliksi julkisia voimavaroja vastata kehittyvän maailman haasteeseen. Me tiedämme arvioista kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemiseksi siis puhutaan biljoonista, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Siksi tarvitaan yksityistä rahoitusta ja tämä on ensimmäinen kerta, kun teemme jotain, kun toimimme, jotta saataisiin tällaista lisää arvoa ja viipuvoimaa yksityistä rahaa myös tähän kehitysmaisemaan käyttöön. Ja EFSDn täytäntöönpanon kautta näin tehdään, koska se tulee olemaan alusta myös seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä, jos ja kun se on malli, jota voimme käyttää kehityksen, kehitysyhteistyön innovatiiviseen rahoitukseen tulevaisuudessa. ja valtiot ovat tästä tietoisia ja siksi luotamme niiden tukeen, mutta tietenkin ne odottavat ja katsovat ensimmäisiä tuloksia ihan niin kuin tekin ennen kuin tehdään sitä tulevaisuuden päätöksiä. Kiitos. Did you receive uh, any proposals from... Saatteko ehdotuksia Euroopan unionin naapurusmaista, erityisesti itäisen kumppanuuden maista? Usein nähdään, että tämä väline koskee vain Afrikkaa. Minä olin Kisinaussa ja Kiovassa, Moldovan ja Ukrainan pääkaupungeissa pari viikkoa sitten – viranomaiset siellä ovat täysin tietämättömiä näistä välineistä, eivät ole kuulleet mitään. Need some advertising. Kenties tarvitaan hieman mainostusta. That's a good point to bring in DG again. Tämä on hyvä pointti ja Degenier saa kommentoida. I'll start with the, uh... Kiitos paljon puheenjohtaja. Vastaan tähän hyvin asialliseen kysymykseen. Kisina on edelleen matkalla mutta kaikkien kuuden itäisen kumppanuuden maan tai itäisen naapuruusmaan viranomaisille on kerrottu ja ilmoitettu uudestaan ja uudestaan erilaisia kanavia ja diplomaattisia kanavia pitkin. Minä olen Tbilisissä ja Kiovassa ollut käynnistämässä ulkoista investointiohjelmaa. Kisinau on edessä myöhemmin ja sitten kun Jerevanissa poliittinen kriisi laantuu, niin siellä myös valko hallituksen kanssakin olemme olleet tekemisissä ja ulkoista investointiohjelmaa esitellään tällä tai ensi viikolla ko, koordinaatioryhmän kokouksessa. Se on alimman tason yhteistyöelin tässä yhteydessä. Olet oikeassa Tätä alun perin markkinoitiin Afrikka-ohjelmana, mutta olemme muistuttaneet kumppaneitamme ja kollegojamme myös itäisistä naapurusmaista, että se kattaa myöskin itäisen naapuruuden, eteläisen naapuruuden lisäksi. Ja itse asiassa monet ehdotuksista kumppaneiltamme ovat peräisin naapurusmaista ja koskevat naapurusmaita on kolmen tyyppisiä ehdotuksia, jotkin koskevat yksinomaan Afrikkaa, joissakin on Afrikkaa ja muita alueita ja sitten on niitä, jotka koskevat pelkästään naapurusalueita, joten tämä maantieteellinen kattavuus on kyllä kohdallaan. Olen pahoillani, että tulin pari minuuttia myöhässä tänne, mutta Marjatta varmaan mainitsi, että, että yksin kahden ensimmäisen ikkunan ehdotuksissa menestys on ollut suurempi kuin odotettiin ja tavoiteltiin ja sitten tekninen arviointi kestää pari viikkoa vielä ja meillä on nyt rahoituspyyntöjä paljon enemmän kuin mitä on varoja, joten meidän täytyy käydä rakentavia keskusteluja kumppaneidemme kanssa, jotta saadaan aika hyvää yhteistyötä ja saadaan myös virtaviivastettua joidenkin näiden sitoumusten sisältöä. Sitten noihin aikaisempiin kysymyksiin. Ensinnäkin asetus jäsenvaltioilla yksityistä kumppaneista poiketen on mahdollisuus asettaa maantieteellisiä ja temaattisia painopisteitä ikkunoissa. Toistaiseksi näin ei ole tapahtunut, koska summatkin ovat olleet varsin symbolisia, mutta siitä taustaa vasten, että summat ovat melko pieniä, niin on helpompaa kohdistaa niitä johonkin tiettyyn painopisteeseen tai prioriteettiin sen sijaan, että pyrkisi hajauttamaan niitä laajemmalle alueelle. Jos jäsenvaltioiden rahoitus kasvaa, niin sitten meidän täytyy katsoa, miten siinä tilanteessa toimitaan jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä. Ja sit... on the dot. No meidän täytyy lopettaa tasan puoli seitsemän, eh, joten nyt Artyi saa puheenvuoron ensimmäiseksi. No, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietää hieman lisää suhteesta investointipankkiin, koska investointipankkiinhan tulisi tarjota asiantuntijuuttaan. Miten tämä oikein toimii? Tämä järjestely on avoin kaikille rahoituskumppanille. On su- monimutkaistaako tämä suhteita jollakin tavalla investointipankkiin? Tämä ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen kysymys. Äh, suurilta internetjäteiltä pyydetään nyt verotukseen osallistumista. Äh, ja sitten kun puhumme Bill Gatesista, niin onko tässä nähtävissä jonkinlaista korrelaatiota? Kuitenkin verojahan maksetaan näissä tapauksissa myös Eurooppaan. No sitten Viro, Tsekki ja Saksa ja niiden maksuosuudet. Tässä jäsenvaltiot maksavat siitä, että ne pitävät kiinni sitoumuksestaan tässä turkkirahoitusvälineessä. Onko tämä nyt jonkinlainen ilmiö siitä, että toisaalta rahaa otetaan yhtäältä ja laitetaan toisaalle? Eikö olisi yksinkertaisempaa, että kaikki jäsenvaltiot kerta kaikkiaan vain sopisivat siitä, että tässä on nyt ongelma ratkaistavana. Meillä on tämä valtava maahanmuutto-ongelma ja vielä ei ole ihmeratkaisu löytynyt. Eli jäsenvaltioiden tulisi pitää kiinni niistä sitoumuksista, joita on tehty näissä järjestelyissä. Ja sitten vielä kysymys Ovatko komorit mukana tässä mahdollisessa soveltamisalassa, kun ajatellaan komoreja ja majotin eh, tilannetta, niin tämä on todellakin asian kuuluva kysymys. Uh, Kiitos jo John. We had a sectoral break. Kiitos. Liittyen uh, toiseen uh, pääaiempiin kysymyksiin meillähän oli, tai saimme komissiolta alakohtaisen jaottelun. Onko meillä myös maantieteellinen jaottelu näistä hankkeista saatavilla? Eli Tässä on vielä yksi kysymys Tarvitaan toden totta lisää rahaa kehitykseen, mutta kysynpä tässä, että onko yksityissektorin roolista otettu opiksi. Omassa maassani on valtava tarve uusille sairaaloille ja kouluille. Ja 10-15 vuotta sitten oli paljon näitä yksityisen ja julkisen puolen kumppanuushankkeita, PPP-hankkeita. Eli yksityissektori rakensi koulun tai sairaalan ja sitten lainasi sen julkiselle sektorille, mutta nyt näitä rakennuksia on sitten myyty uudestaan ja uudestaan ja niistä on tullut hyvin kalliita ja kustannukset ovat olleet paljon suuremmat yhteiskunnalle kuin mitä jos yhteiskunta olisi järjestänyt ne rahat tai vaikka lainannut rahat markkinoilta haluaisin varmistaa, että tässä yhteydessä olemme nyt ottaneet opiksemme. Nämä ovat aivan todellisia virheitä. Omassa kaupungissani on rakennettu kouluja tällä tyylillä ja nyt sitten halutaan rakentaa lisää luokkaa, huone, luokkatiloja Sheffieldiin ja metsästetään sveitsiläisiä pankkiireja, jotta saadaan rahoitusta ja näin poispäin. Me tiedämme, että ei ole mitään ilmaista rahaa, vaan se maksaa aina jotakin, mutta sitä pitäisi löytää mahdollisimman edullisesti. Haluaako Marjatta vastata näihin kysymyksiin? Six minutes left now. Yes. Um, uh, no minäpä vastaan, Linda. Jos lähdetään liikkeelle suhteista omaan investointipankkiimme, niin ihan niin kuin kaikissa perheissä, meidänkin perheessämme suhteet ovat monimutkaiset, mutta oikein erinomaiset. Ja yhteistyömme on ihan päivittäistä joissain, äh, harvi, joissain harvoissa kysymyksissä äh, voi olla hiukan äh, hännän vetoa ja voin kertoa, että myös muiden instituutioiden kanssa yhteistyö on sujunut oikein hyvin, joten sanoisin, että EIPkin on ehdottanut joitain innovatiivisia BIPsejä ja ne arvioidaan ihan samojen kriteerien pohjalta kuin kaikki muutkin ehdotukset. Ne analysoidaan muiden rinnalla. Ja mitä sitten tulee tuohon maantieteelliseen jakoon, en voi antaa teille yhtä tarkkoja tietoja kuin temaattisen jakoman suhteen, koska eh, vain pari kolme eh, bipsiä Afrikan lukuun ottamatta ovat määritelleet selkeän maantieteellisen alueen yleensä laitetaan joko naapuruus tai Sahara eteläpuolinen Afrikka. Ja tietenkin sitten lisäkysymyksiä esitämme, että mihinkä tarkalleen haluatte mennä, mitä lisäarvoa tämä tarjoaa. Ja sitten kun meillä nämä tiedot on, voimme ne teillekin maantieteellisen jaon suhteen toimittaa. Sitten komorit Vastaus on kyllä. Ne ovat osakotanut sopimusta ja näin ollen hakukelpoisia. Ja taisinkin nyt vastata kaikkiin kysymyksiin, paitsi Linnan kysymys yksityisestä sektorista. Me olemme täysin eh, tietoisia niistä ansoista ja vaaroista, joita yksityiseen eh, sektoriin voi liittyä, mutta jälleen eh, totean vain, että me uskomme ja katsomme, että asia pitää kerta kaikkiaan ohjata tavalla, joka johtaa siihen, että lopullisen päätöksen tekevät toimielimet, jotka ovat tilivelvollisia kansalaisia. Kiitos. Anything to add? Kiitos. Onko sieltä puolelta jotain lisättävää? Kiitos vaan tuohon Artyin viimeiseen kommenttiin, joka oli erinomainen, niin vastaus, että to, haluamme todellakin saada jäsenvaltiot hyvin intensiivisesti mukaan tähän työhön. Ja tämä on yhteinen haaste meille kaikille. Well, thank you very much. oh, Kiitos paljon. Saitko John vastauksen kysymykseen? Hyvä. 18.27 eli kolme minuuttia etuajassa lopetetaan. Kokous on päättynyt ja kiitos komission edustajille tulemista tänne ja seuraamme tätä asiaa kyllä tiivisti. Kiitos.